Meine Damen und Herren. Hyvät äh, naiset ja herrat, toivotan teidät tervetulleeksi AFETin ja ENVin yhteiseen kokoukseen. Myös kollega Lavian toivotan tervetulleeksi. Ja kuulin, että esittelijä Pietikäinen on tuolla Suomessa vielä tuolla napapiirillä No ihan oikeasti puhuen, niin hänellä on perhesyitä, että hän ei voi osallistua. Kuulin, että kollega Peter Liise edustaisi häntä. Ja pyytäisinkin, että antaisimme Peter Liiselle heti puheenvuoron niin, että hän voisi Sirpa Pietikäisen nimissä pitää puheenvuoronsa ja minä voin luopua omasta alkupuheenvuorostani. Kiitos äh, puheenjohtaja. Todellakin äh, Sirpa Pietikäinen on tämän mietinnön esittelijä. Ympäristövaliokunnassa pyydän hänen puolestaan anteeksi. Hänellä on vaikea perhetilanne ja sen vuoksi hän ei tänä aamuna päässyt ajoissa lentokoneeseen. Eli hän on enemmän tuolla arktisella alueella tänään kuin kukaan meistä täällä. Mutta hän pyysi siis minua kertomaan hänen kantasta, kannastansa. Ja hänen avustajansa on paikalla ja luonnollisesti myös se kirjaa ylös kaikki kysymykset ja antaa ne sitten edelleen Sirpa Pietikäiselle. Haluaisin sanoa omasta puolestani, että Tämä on nyt ulkoasioiden ja ympäristövaliokunnan yhteiskokous ja ikävä kyllä kummastakaan valiokunnasta ei ole kovinkaan paljon ihmisiä paikalla. Toivon mukaan tulevaisuudessa meitä olisi enemmän, koska tämä keskustelu on erittäin tärkeä ajatellen myös ilmastokonferenssia. Sen ympär- yhteydessä me aikoinaan jo puhuimme siitä, että sekä ulkopolitiikka että ympäristöpolitiikka, politiikan pitäisi tehdä yhteistyötä, että saamme parhaan tuloksen. Ja siirryn nyt Englantiin, koska Sirpa Pietikäisen puheenvuoro on englanniksi. I'm, I'm, I'm, uh, it should be in Finnish. Sen. Eikö sen pitäisi olla suomi? Eikö sen pitäisi olla... Eikö sen pitäisi olla suomeksi? Oh, uh, but I don't speak any Finnish, so... Minä en yhtään suomea puhu, joten yritän nyt sitten englanniksi. Ensinnäkin Sirpa haluaa onnitella komissiota tasapainoisesta tuloksesta, joka on saatu aikaiseksi komission ja korkean edustajan yhteisessä julkilausumassa EUn arktisen alueen politiikkaa koskien. Pietikäinen katsoo, että se on hyvä pohja ja uuden arktisen ulottuvuuden kehitykselle. Toiseksi Pietikäinen haluaa kiittää AFET-valiokuntaa ja yhteisesittelijää herra Pattia. Toivottavasti äänsin hänen nimensä oikein, oikein ja hän on kiitollinen hyvästä yhteistyöstä, josta on saanut nauttia tämän asian puitteissa. USA kasvava kiinnostus arktisel, ark, arktiseen alueeseen saa aikaan sen, että EUlla pitäisi olla vahvempi ote taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen turvallisuuteen. Ympäristön haasteet arktisella alueella täytyy pitää EUn arktisen alueen politiikan keskiössä. Ympäristöhaasteet tapahtuvat tai etenevät arktisella alueella nopeammin kuin missään muualla sulava merijää, nousevat lämpötilat ja merenpinnan nousu, merimassan muuttuva koostumus ja ennakoimattomien ilmastoilmiöiden syntyminen ovat merkittäviä tekijöitä. Ja kysymykset eivät ole pelkästään arktisen alueen maiden kysymyksiä, vaan kaikkien maiden asioita. Arktisessa ilmastossa oleva saaste on peräisin Aasiasta, Pohjois-Euroopan, ei, Pohjois-Amerikan ja Euroopan maista. EUn päästömittaukset ovat tärkeä, tärkeässä roolissa arktisen alueen ympäristötilanteen hallinnassa. Ympäristötavoitteita pitäisi heijastella paremmin arktisen alueen politiikassa, ei pelkästään siksi, että EUn, EUn maat ovat osallistuneet kestävän kehityksen tavoitteiden muotoiluun, vaan myös siksi, että arktisen alueen herkkä ilmasto vaatii tehokkaampaa suojelua. Kestävä kehitys on ainoa toteutettavissa oleva tapa, jolla voidaan arktisten alueen kehitystä suojata, ja sen takia EUn arktisen alueen politiikan pitäisi heijastella yksittäisten tavoitteiden toteutumista arktisessa kontekstissa. Ja erityisesti pitää keskittyä ekosysteemin säilyttämiseen. E- Erityistavoitteet kohdentuvat erityisesti ekosysteemin kapasiteetin suojaamiseen, joka, johon vaikuttaa ilmastonmuutos. Arktisen alueen luontoa, joka on herkkä, pitäisi suojella tehokkaammin ja tämän pitäisi auttaa EUta toimimaan tehokkaammin ja vastuullisemmin, kun jaetaan arktisen alueen resursseja ja luonnonvaroja. Tehostettu IAE, sen pitäisi sisältää parempia osallistumismekanismeja alkuperäiskansojen osalta. 2011 vaadittiin raskaiden polttoaineiden käytön vähentämistä arktisen alueen, arktisella alueella purjehtivissa aluksissa, ja tämä on käytössä jo Antarktisella eli Etelänapa-alueella. Tavoitteena olisi suojata eläimiä ja ihmis, ihmisen terveyttä. Ja musta hiili myös vaikuttaa ihmisen terveyteen ja jään sulamiseen. Sirpa toivottaa tervetulleeksi komission lähestymistavan, jossa EUn äh, roolia äh, tutkimuksessa korostetaan. Sillä on keske, keskeinen merkitys siellä ja rahoituksen pitäisi pysyä ainakin samalla tasolla seuraavan rahoituskauden aikana, jotta voitaisiin va- varmistaa, että jatkuvuus ja tutkimuksen koordinointi tapahtuu tehokkaammin. Mietintö toista arktisen alueen informaatiokeskuksen, tietokeskuksen perustamisen merkitystä ja sen takia Sirpa pyysi minua esittämään teille nämä asiat ja olen pahoillani, että hän ei päässyt itse paikalle ja minäkin joudun lähtemään toiseen kokoukseen täältä pian, mutta kuten totesin, Sirpan avustaja on täällä kuuntelemassa kaikkea, mitä täällä sanotaan ja ottaa vastaan kaikki kysymykset sitten yhteisesittelijöille. Ja me tietenkin mielellämme kuuntelemme yhteisesittelijöiden tai AFETin ja kaikkien muiden kollegoiden kommentteja. Kiitoksia. I want only to thanks, uh, Mr. Brock. Haluan kiittää Brockia ja kaikkia jäseniä, jotka ovat läsnä tänään. Ja olen iloinen tästä kahden valiokunnan välisestä yhteistyöstä. On tärkeää, että ylläpidämme arktisen alueen ainutlaatuista ekosysteemiä. Kuuntelen nyt mielelläni tätä tulevaa keskustelua, myös tämän päivästä keskustelua. Ja toivoakseni voimme kuulla myös AFET-valiokunnan esittelijä Ormos Peettiä seuraavaksi. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, hyvät kollegat. Kuten tiedämme, niin arktisen alueen geopoliittinen merkitys kasvaa. Ilmastonmuutos vaikuttaa äh, asioihin myös kilpailu arktisten alueiden resursseista. Äh, nämä ovat molemmat johtaneet siihen, että alueella on uusia mahdollisuuksia, mutta myös riskejä. Tämä on johtanut myös turvallisuuskysymysten esille tuloon. Arktinen alue on ollut pitkään rakentavan kansainvälisen yhteistyön äh, aluetta ja se on äh, äh, tilanne, josta haluamme pitää kiinni. Haluamme pitää arktista aluetta tällaisten alhaisen, matalan jännitteen alueena. On tärkeää, että ylläpidämme arktisen alueen sisäistä suvereenisuutta. EU on ollut pitkään tekemisissä arktisen alueen kanssa maantieteellisistä syistä ja myös tutkimussyistä ja monista muistakin syistä. Tanska, Suomi ja Ruotsi ovat arktisen neuvoston pysyviä jäseniä ja muita jäseniä jäsenvaltioita on tarkkailijajäseninä ja EUllakin on tarkkailija-asema. EUhan on johtava rahoittaja arktisella alueella, joten olisi hyvä, jos siitä tulisi pysyvä ää, tarkkailija. EU on pikkuhiljaa rakentanut arktista politiikkaansa. Meillä on komission tiedonanto, meillä on globaali strategia, jossa puututaan myös turvallisuuskysymyksiin arktisella alueella. Geopoliittiset kehityskulut arktisella alueella vaikuttavat myös Pohjois-Euroopan turvallisuustilanteeseen, kuten myös globaalinkin turvallisuustilanteeseen. On tärkeää välttää arktisen alueen militarisoitumista. Ähm, kertomuksessa äh, peräänkuulutetaan johdonmukaisempaa EUn ulkopolitiikkaa myös arktisen strategian osalta ja myös EUn sitoutumista arktisella alueella. On otettava huomioon moniakin seikkoja. Tämä juontuu myös siitä, että että kaikki EUn arktiset jäsenvaltiot ja muutkin jäsenvaltiot ovat kehittäneet omia arktisia strategioitaan. EUlla on kuitenkin kapasiteettia myötävaikuttaa monellakin tavalla mahdollisiin turvallisuushaasteisiin. Se voi myös estää ennalta äh, konflikteja ja yhdessä jäsenvaltioiden kanssa se voi rakentaa siviiliturvallisuusmekanismeja ja myös vahvistaa katastrofien hallinnointikapasiteettia ja tällaista search and rescue-infrastruktuuria. Kertomuksessa myös kiinnitetään huomiota siihen, että EU pitää erittäin tärkeänä kansainvälisen oikeuden kunnioittamista arktisellakin alueella ja on sitä mieltä, että EUlla täytyy olla vahva rooli, kun kehitetään monenvälisiä järjestelyitä ja globaaleja järjestykseen perustuvia, siis sääntöihin perustuvaa järjestystä. Olen tyytyväinen Sirpa Pietikäisen tekemään työhön, mutta toki työsarkaa vielä on. Toivottavasti tulokset ovat myönteisiä, kun tämän asian kanssa päästään ensi vuoden alussa täysistuntoon. Kiitos. No. Mr. Donjon. Danjean. Merci, Monsieur le Président. <clears throat> C'est mon collègue euh, Michael. Kiitoksia kollegani äh, Gaaler on varjoesittelijänä. Hän valitettavasti ei päässyt tänään paikalle. Hänen täytyy osallistua puolustus- ja turvallisuuskonferenssiin muualla, joten minä nyt englanniksi toistan hänen äm, viestinsä. Tällä hetkellä ei ole mitään välittömiä uhkia arktisen alueen ä, äh, turvallisuuden osalta. Ä, äh, EUn rajoilla äh, oleva arktinen alue on äm, rauhanomaisen yhteistyön aluetta. Siihen osallistuvat myös ei-valtiolliset toimijat. EUn arktinen poli- politiikka painottaa ympäristöaspekteja ja on, tämä alue on myös tieteellisesti kiinnostava. Me olemme, kiinnostava. Me olemme tietoisia siitä, mitä uhkia sillä ja haasteita sillä on, että arktiset jäät sulavat. EUn politiikkaa ja arktista politiikkaa ei välttämättä ole pystytty integroimaan keskenään. Ei myöskään Islannin ja Norjan politiikkoja ole pystytty ottamaan huomioon. On tärkeää, että me teemme näin jatkossa. Neuvoston ja parlamentin tulisi pohtia ehdotusta asettaa työryhmä, joka käsittelee arktisia asioita ja pohjoista yhteistyötä. EUlla tulisi EU olla vahvempi rooli arktisessa neuvostossa. Se voisi lisätä EUn sitoutuneisuutta tällä alueella ja sen puolesta. Vuoteen 2012 siitä alkaen Euroopan parlamentti on jatkuvasti kiinnittänyt huomiota arktisen alueen ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin aspekteihin ja myös arktisen alueen resursseihin. Me haluamme estää konflikteja, haluamme parantaa luottamusta sotilaallisissa ja militaarisissa kysymyksissä. Se olisi mitä tervetulleinta. Kohdissa 6 ja 7 tässä mietinnössä ovat sellaisia, että niitä ei tulisi tukea. Y- ympäristövaikutus arvioiden tulisi olla asianmukaisia ja arktisen neuvoston jäsenvaltioiden toiminta tulisi kunnioittaa. Erilaiset sertifikaatit, joita täällä ehdotetaan, ovat diskriminoivia, mitä tulee kohtaan kaksi. Ja kun otetaan huomioon kansainväliset oikeudelliset puitteet ja arktisten resurssien riisto, niin näyttää epätodennäköisiltä, että että eh, toiminta arktisella alueella haluttaisiin rajoittaa ainoastaan tieteelliseen toimintaan. Aiomme EPPstä esittää muutamia tarkistuksia tähän liittyen. Thank you very much. Now, miss... Kiitoksia kovasti sitten Schaldemus. Thank you very much. I just... Kiitos. Ymmärsin, että täällä ei ole Tanskan tulkkausta lainkaan. Ja minun muistiinpanoni olivat tanskaksi, joten pyydän nyt anteeksi, että teen sen tans- englanniksi enkä kykene puhumaan niin hyvin. Ensinnäkin haluaisin kiittää molempia esittelijöitä hienosta mietinnöstä. Tämä on hyvä perusta meidän työllemme ja olen varma, että kykenemme sopimaan monista asioista. Minä olen SNDn varjoesittelijä Envissä ja minun suurin prioriteettini on keskittyä ympäristöasioihin. Haluaisin kuitenkin todeta, että kirjoitatte mietinnössänne, että arktisen alueen täytyy olla tällainen matalan jännitteen alue ja olen siitä täysin samaa mieltä. Meidän täytyy siis myös keskittyä samalla ympäristön parempaan suojelemiseen, mutta jos jännitteet pidetään siellä matalalla, niin on myös helpompi suojella ympäristöä. On myös hyvin tärkeää varmistaa, ja tämä pitäisi minusta kirjata myös hieman terävämmin tähän mietintöön, että kun tehdään päätöksiä arktisista kysymyksistä, se pitäisi tehdä yhdessä paikallisten ihmisten ja alkuperäkansojen kanssa arktisella alueella. Ja tätä pitäisi hieman valottaa enemmän. Ja mitä tulee tämän mietinnön ympäristönäkökulmiin, tämä on mielestäni hyvä. Ja aion tehdä vain ihan muutaman tarkistuksen parantaakseni ja vahvistaakseni sanamuotoja liittyen siihen, että on suojeltava enemmän ympäristöä ja tuotava mukaan paikalliset eh, ihmiset ja alkuperäiskansa. Thank you very much, eh, miss. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Fotega. Thank you, Chair. I'm... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen varjoesittelijänä. ECR-ryhmä ryhmästä AFETissa ja minäkin haluaisin onnitella molempia yhteisesittelijöitä heidän tekemästään erittäin huolellisesta ja tarkasta ja upeasta työstä. Kiitos tästä kattavasta mietintöluonnoksesta. Arvostan suuresti tämän mietinnön enviosuutta, ympäristöä koskevaa osuutta ja AFETin kannalta tärkeitä erityisesti ovat puolustuskysymykset, jotka mainitaan tässä mietinnössä. Ja haluaisin korostaa tässä kohtaa, jossa mainitaan vähäisen jännityksen alue, jollainen arktinen alue pitäisi olla. Esittelijät aivan oikein mainitsivat, että että arktisella alueella on tapahtunut valtavia geopoliittisia muutoksia kansainvälisellä tai kansainvälisissä suhteissa. Ja valitettavasti tämä on vastakkaista sille kehitykselle, mitä me e, asiakirjassamme pyrimme edistämään. Myöskin kansainvälinen oikeusjärjestelmä on sellainen asia, johon liittyy tämän alueen yhä lisääntyvä militarisoituminen Venäjän federaation toimesta. Osoite tästä, tai tätä osoittaa se, kuinka, kuinka Venäjän armeija on muuttanut tai keskittänyt voimiaan tälle alueelle. On äärimmäisen tärkeää pitää yllä rauhanomaista yhteistyötä kaikilla yhteistyön aloilla arktisella alueella. Oli kyse sitten arktisesta neuvostosta tai Barentsin euroarktisen alueen neuvostosta. On äärimmäisen tärkeää, että tarjotaan oikeus alkuperäiskansoille olla mukana kaikissa laillisissa kansainvälisissä asiakirjoissa, joihin viitataan tässä mietinnössä, mietinnön alussa. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Tässä vedotaan myöskin Euroopan roolin merkittävyyden lisäämiseen, ja tämä on aivan oikein. Ja haluaisin korostaa myöskin perinteitä ja tiettyjen valtioiden tarkkailija-asema, esimerkiksi Puola on yksi näistä, ja niillä on ollut valtava merkitys tässä prosessissa. Tietenkin puhumme, kuinka tärkeää on jatkuvasti vaihtaa tietoa arktisen neuvoston jäsenvaltioiden välillä, mutta meidän täytyy myös ottaa huomioon ja käyttää hyväksemme sellaisten EUn jäsenvaltioiden kokemukset ja ponnistukset, jotka ovat arktisella alueella ja neuvostossa vain tarkkailija-asemassa. Kiitoksia seuraavaksi Thanks. I will use Finnish. Kiitoksia. Aion käyttää suomea, koska Brock halusi, että joku puhuisi tällä suomea, joten minä puhun suomea nyt sitten. Eli kiitän mietinnön laatioita hyvästä mietintöluonnoksesta. Ja tässähän on vahva ilmasto- ja ympäristöpainotus ja tuen mielelläni näitä linjauksia, mitä tässä on. Haluaisin tai tulen tekemään kuitenkin muutamia muutosehdotuksia, sanotaanko lisäysehdotuksia. Ensinnäkin haluan todeta, että hyvä, että nykyisin keskustellaan ja panostetaan myös Euroopan arktiseen alueeseen. Meidän linjauksemme ja voisi sanoa, että varsinkin komission linjaukset ovat minusta aikaisemmin keskittyneet pääasiassa Euroopan ulkopuoliseen arktiseen alueeseen, joten on hyvä, että komissio nykyisin myös huomioi, että EUn alueella ja täällä Euroopassa on myös arktista aluetta. Arktinen alue tai se, se yhteistyö, mitä siellä tehdään, niin se on erittäin hyvää. Sen tunnustavat kaikki tämän tai sen alueen toimijat. Ja mielestäni on hyvä, että parlamenttikin tämän tunnustaa, että se yhteistyö siellä on onnistunut. Ja tämän mielessä pitäen Minun mielestäni meidän täytyy, kun mietimme näitä sanamuotoja, niin pitää huolta siitä, että emme omalla mietinnöllä ja omilla sanavalinnoilla lisää jännitettä alueelle. Nyt ei näin tehdä, mutta tämä on hyvä pitää mielessä. Arktisia alueitahan yhdistää, että siellä on harvaa asutusta ja siellä on vaikeat luonnonolosuhteet. Mutta ihmiset pystyvät asumaan siellä ja haluavat asua siellä. Mielestäni on tärkeää, että pohjoiset alueet luetaan tähän TEN-T-verkkoon ja EUn pitää investoida arktisten alueiden infrahankkeisiin. Siis on tärkeää tämä ympäristönäkökulma, mutta yhtä tärkeää on myös sitten alueen infra ja siinä tietysti ympäristö huomioiden. Pidän perusteltuna, että myös pohjoisen ulottuvuuden politiikka nostetaan esille, erityisesti ympäristökumppanuus, samoin kuin liikenne- ja logistiikkakumppanuus, ne ovat olleet onnistuneita ja niihin tulee tulevaisuudessakin panostaa. Eli niille pitää saada resursseja niin, että ihmiset voivat asua siellä ja ovat tasavertaisia Euroopan unionin kansalaisia EU-alueella. Kiitos. Thank you very much, Miss Valero. Kiitoksia kovasti sitten. Valero on seuraava. Tack så mycket. Eh, Kiitos. Uskoakseni me emme aina oikein tiedä, mitä arktinen merkitsee, kun me puhumme arktisesta alueesta. Me, jotka tulemme pohjoisesta, maista, jotka kuuluvat arktiseen alueeseen, me tiedämme, että se on myös osa meidän kotimaattamme. Ei ole kysymys vain äh, jäämassoista tuolla napapiirillä. Eli joskus äh, ei oikein tiedetä, mistä puhutaan, kun puhumme, kuinka hoitaa tätä aluetta. Tästä kannattaa aloittaa, koska arktinen on tuolla napapiirin pohjoispuolella ja siellä asuu äh, ihmisiä ja sen vuoksi meidän täytyy kommunikoida myös niiden ihmisten kanssa, jotka asuvat tuolla unionimme pohjoisosissa. Kun minä puhun arktisuudesta ja arktisesta alueesta ja mitä minä haluaisin siinä nähdä mukana, on se, että meidän kaikkien intresseissämme pitäisi olla suojella arktista aluetta tällaista hyötykäyttöä vastaan, joka on nyt alkamassa. Ja varsinkin ajatellen sitä, että jää on pikkuhiljaa sulanut ja sen vuoksi tätä aluetta on voitu hyödyntää ihan toisella tavalla kuin aiemmin. Arktinen alue ei ole tärkeä ainoastaan meille, jotka siellä asumme, vaan se on tärkeä asia koko maailmalle johtuen nimenomaan ilmastovaikutuksista. Ja ilmastovaikutuksista me, johtuen me olemme nyt saaneet uusia äh, uhkia myös mukaan. Ja tilanne pahenee vuosi vuodelta nimenomaan sen vuoksi, että ilmasto vaikuttaa ja jää sulaa. Jos katsotaan, miltä tämä jäämassa näytti vain vuosikymmen sitten, niin tämä vanha jää oli suuri ja leveä, mutta nyt se sulaa vuosi vuodelta enemmän. Monet, jotka haluavat kieltää sen, että arktisen alueen jäätä sulavat, äh, ja he sanovat, että jäällähän kaikki jäätyy uudelleen, mutta se on vain talvella sen vuoksi, että tämä vanha jää pienenee ja pienenee. Minusta meidän täytyy ajatella ihan toisella tavalla, kun puhumme arktisesta alueesta. Olemme puhuneet tästä aikaisemminkin, mutta tätä ei ole koskaan toteutettu, nimittäin moratorio. Eli kaikki toiminta, kaikki hyödyntäminen arktisen sillä alueella, joka on jäänpeitossa, että sitä ei saisi tehdä. En puhu siis Pohjois-Suomesta tai Pohjois-Ruotsesta, vaan ihan samalla tavalla kuin Antarktisella. Me tiedämme, että öljynporaus syvillä vesillä voi vaikuttaa ympäristöön valtavasti, mikäli tapahtuu onnettomuus. Ja se tapahtuu helposti. Kyllähän me olemme sen jo historiassa nähneet, kun öljynporaus on mennyt pieleen syvillä vesillä. Ne argumentit, mitä usein tässä keskustelussa kuulee, sen sijaan, että otettaisiin käyttöön moratorio, sanotaan, että ei kun, eh, eihän öljyn poraaminen arktisella alueella nyt ole kovinkaan äh, hyödyttävää, ei mikään yritys tule sitä tekemään. Mutta eihän tämä tarkoita sitä, että tämä ei olisi tuottoisaa toimintaa tiettyjen vuosien kuluttua. Ja sen vuoksi olisi tärkeää saada aikaa moratorio. Ja sen vuoksi toivon, että me voisimme täällä parlamentissa lähteä siitä, että lähtökohtana on arktisen alueen suojeleminen. Se on meidän kaikkien lähtökohtamme. Meidän täytyy lopettaa eh, ilmastonmuutoksen vaikutukset ja se, mitä tapahtuu nyt, kun meren pinta nousee, mitä se tulee vaikuttamaan niille, jotka asuvat matalilla alueilla. Joten ympäristön suojelun täytyy mennä tulla ensimmäiseksi ennen kuin uudet liikeideat ja bisnes. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Castaldo. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten muutkin kollegat ovat todenneet tässä ennen minua, arktinen alue asettaa meille kaksi keskeistä haastetta. Pitäen mielessä luonnonresurssit, jotka ovat merkittäviä tuolla osassa maailmaa ja ovat vielä tärkeämpiä kuin diplomatia ja geopolitiikka, niin tässähän on puhe 13 prosentista öljyä, jota ei ole vielä löydetty, 30 prosenttia maakaasua ja vaikka kuinka paljon kalavaroja. Eli hyödyntäminen voi saada aikaan jännityksen eskaloitumisen, kuten tuossa edellä todettiin, meidän pitäisi kiinnittää huomiota sekä kansainväliseen oikeuteen että ennen kaikkea pitää päivittäinen yhteistyö tehokkaana niin, että kaikki toimijat, geopoliittiset toimijat olisivat läheisessä yhteistyössä. Samanaikaisesti meillä on ongelmana kuitenkin tietenkin ympäristö, ympäristöongelmat, jotka voivat vaarantaa tämän ainutlaatuisen ekosysteemin ja myöskin siellä asuvat populaatiot. Vaikka siellä ei väkimäärät ole suuria, niin heitä ei pidä kuitenkaan unohtaa. Ja täytyy pitää mielessä myöskin pohjoinen merireitti, joka on yhä kiinnostavampi myöskin muille maailmanlaajuisille toimijoille, esimerkiksi Japanille. Tunnetaan hyvin, että jos sitä reittiä käytettäisiin, sillä voitaisiin säästää noin 12 merenkulkupäivää. Eli tämä yhteistyön henki täytyy pitää yllä ja täytyy edistää sellaista talousmallia, joka perustuisi uudistuville luonnonvaroille ja polttoaineille, koska toisenlainen toiminta edistäisi ilmastonmuutosta ja lämpötilan nousua ja tämä asettaisi meidät epämääräiseen asemaan, jos esimerkiksi mietinnössä puhutaan tuesta infrastruktuureille, jotka ovat ristiriidassa sitten taas toisaalta meidän tavoitteittemme kanssa. Eli meidän täytyy keskittyä tieteelliseen toimintaan, emmekä halua, että nämä johtaisivat sellaisen tutkimuksen, joka esimerkiksi keskittyisi öljyn poraamiseen ja öljyvarojen hyödyntämiseen. Olisi äärimmäisen tärkeää, että vältettäisiin toimijoiden välisen jännityksen lisääntymistä ja myöskin tämä moratorioajatus lähivuosiksi olisi tarpeellinen, että voitaisiin kehittää todellakin kestävä kehityksen malli, joka perustuisi uudistuviin luonnonvaroihin. Joten pyydämme emme pelkästään vähentämistä, vaan täysin äh, täyttä poistoa sellaisten aineiden käytön osalta, esimerkiksi mustahiilen osalta, jotka ovat voimakkaasti saastuttavia. Ja pitää pitää mielessä myöskin komission ja korkean edustajan yhdessä äh, antama julkilausuma ja sen henki. Kiitos. Missä? Kiitoksia. Nyt Jaakonsaari. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja. Olen sosiaalidemokraattisen ryhmän varjoesittelijä AFET-valiokunnassa ja myös kollegoiden tapaan pidän tätä draftia hyvin kirjoitettuna ja, ja tasapainoisena. On totta, mikä täällä on sanottu jo useasti, että on äärettömän tärkeää säilyttää arktiset alueet yhteistyön alueena ja antaa sille tunnustusta. Ei, ei ikään kuin niin, että tulevaisuudessa tehdään yhteistyötä, vaan annettaisiin tunnustus sille, että tällä hetkellä esimerkiksi arktisen neuvoston työ on ollut erittäin arvokasta ja, ja pitänyt tätä yhteistyöhenkeä yllä. Ja ylipäätään, ylipäätään yhteistyö on tuonut paljon tuloksia. Se, mikä puuttuu on todellakin, että hyvin käytännönläheinen ja tuloksekas yhteistyö pohjoisen ulottuvuuden aloitteen ja pohjoisen ulottuvuuden ja kumppanuuksien kannalta on ollut äärettömän tärkeä arktisella alueella yli rajojen yhteistyössä. Se on hyvin tämmöinen äh, käytännönläheinen aloite ja käytännönläheinen yhteistyö, joka on tuottanut tuloksia äh, ja partnereita tässä on Euroopan unioni, Norja, Venäjä, Islanti, USA, Kanada ää, tarkkailijoina. Että kyllä, kyllä tässä on hienoa tulosta tavallaan saatu ja siksi on hyvä, että esimerkiksi tässä luonnoksessa Venäjän rooli kuvataan tasapainoisesti. Mitä tulee edellisen puhujan, joka puhui moratoriosta, niin kyllä jos kysymme paikallisilta ihmisiltä ja alkuperäiskansoilta, niin varmaan tämmöinen moratorioajattelu on heille myrkkyä eikä kovin suotavaa. Et kyllä Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön täytyy olla nyt esimerkkinä, että 2000-luvulla pystytään oikeasti hyödyntämään luonnonvaroja kestävällä tavalla ja myös paikallisten ihmisten ja alkuperäiskansojen oikeuksia kunnioittain. Tässä todellakin ei ole kysymys mistään antarktisesta, vaan alueesta, jossa on, joka on, jossa on ihmisiä. Ja, ja ilman muuta kestävä kehitys on ydinasia, mutta sitten tarvitaan myös rahoitusta erilaisiin investointeihin, jotta saadaan aikaan sellaista infrastruktuuria, jolla luonnonvaroja voidaan kestävästi hyödyntää. Ja pitää muistaa se, että arktinen alue on myös Euroopan sisämarkkinoiden aluetta, ja siksi, jotta yhteys arktisiin alueisiin saadaan, niin silloin tarvitaan rahoitusta kansainvälisesti kommunikaatioteknologiaan, rautateihin, teihin, lento, lentokenttiin. Kaikki nämä ovat erittäin tärkeitä asioita. Ja kaikissa näissä haasteissa on sitten kysymys myös ilman muuta kestävästä ympäristökehityksestä. Koen vähän ongelmallisena tämän <clears throat> paragraafi 6 ja 7 sillä, sillä on hyvä tarkoitus se, että tulisi tämmöinen pakollinen, eh, pakollinen ympäristöarviointi investointien suhteen. Ensinnäkin jo nyt on käytössä arktisilla valtioilla, että on eh, ympäristöarviointi. Ja saattaa olla jotenkin ongelmallista, että me menemme sanomaan Kanadalle tai Norjalle tai Islannille, että teidän on pakko tehdä nyt tällaisia uusia ympäristöarviointeja. se kuvaa se Euroopan unionista sellaista isoveliasennetta, joka on osittain vienyt Euroopan unionilta sitä legitiimisyyttä ja uskottavuutta, jota se välttämättä tarvitsee. Varmasti tämä ajatus voidaan toteuttaa vaikka parhaiten käytäntöjen tulostaulun tai jonkun muun avulla. Ja tässä yhteydessä voisimme nostaa esille myös tämän Corporate Social Responsibility for Business, jotta voitaisiin ikään kuin varmistaa arktisten alueiden sosiaalisen ja ympäristötoiminnan niiden, jotka tekevät bisnestä arktisilla alueilla. Viime vastikään pidetty Ulan Batorissa pidetty arktisten parlamentaarikkojen Ulan Udessa pidetty arktisten parlamentaarikkojen kokouksessa juuri arktiset parlamentaarikot esittivät tätä Corporate Responsibility Indexiä ja voi olla, että ja pitäisi hyvänä, että tätä ajatusta tuotaisiin esiin vielä, vielä, vielä meidän mietinnössä. Kaikki varjoesittelijät ja esittelijät ovat puhuneet tästä paikallisten ja alkuperäiskansojen mukaanottamisesta arktisen alueen kehittämiseen. Se on tärkeää ja semmoinen pieni ajatus voisi olla, että kun Euroopan ainoa alkuperäiskansa on saamelaiset, saami people, että heillä, heidän toivomuksensa mukaisesti voisi olla Brysselissä pieni edustusto, koska se lähentäisi Brysseliä ja alkuperäiskansaa ja toisaalta toisi tärkeää tietoa sitten meille. Ja tässä yhteydessä myös tämä, <clears throat> täällä parlamentissa pitkään keskustelun aiheena ollut ja me olemme sitä kovasti yrittäneet edistää tämän EU Arctic Infocenterin perustamisesta. Voisimme nostaa myös esille. Kiitos, mutta hyvin kirjoitettu ja, ja, ja hyvä luonnos. Kiitos. Thank you very much. And now Ms. Kiitoksia kovasti sitten Dortmund. Thank you very much. <clears throat> Kiitos Kiitos äh, myös äh, muille esittelijöille. Me puhumme arktisesta ympäristöstä ja olisi tärkeää painottaa myös sitä, että meidän täytyisi huomioida myös tulevat haasteet, jotka liittyvät muuttuvaan ympäristöön. Me olemme keskustelleet muiden arktisten valtioiden kanssa, Kanadan, Islannin, Norjan, Venäjän, Ruotsin, Tanskan ja USAn kanssa ja puhuneet, siis parlamentti on puhunut siitä, mitä me voimme tehdä. Ja COP21 jälkeen Pariisissa meidän täytyy kunnioittaa sitä, mutta meillä täytyy myös, meidän täytyy myös saada mukaan paikalliset ihmiset kehittämään arktista aluetta, eikä pitää sitä minään kansallispuistona. Me tiedämme, että turistit mennä lähtevät sinne mutta millä tavalla voimme kehittää tätä asiaa? Me tarvitsemme, tai siis ihmiset kuitenkin haluavat sinne esimerkiksi tehtaita, kuinka me voimme tehdä sen kunnioittain COP21. Mutta tiedämme myös, että tänne tulee uusi merireitti. Mutta Täytyy huomioida myös kaikki pelastustoimet ja niiden mahdollisuudet näillä alueilla, koska nämä ovat vaarallisia alueita. Meidän täytyy sitoutua lähemmin naapureittemme kanssa tuolla arktisella alueella, kuten esimerkiksi Venäjän kanssa. Pohjoinen alue oli aikaisemmassa yhteistyössä, hyvin tärkeä pohjoismaisessa yhteistyössä. Meidän täytyisi keskittyä näille alueille yhä vielä, koska ne ovat tärkeitä arktiselle ja meillä on sillä yhteisiä intressejä. Siellä on, arktisilla alueilla on myös paljon taloudellista potentiaalia, ja meidän täytyy kuitenkin jatkaa sillä tavalla, että tästä tulee tällainen globaalin yhteistyön ja rauhan alue. Kiitos. Thank you very much. Now Mr. Schleck. Seuraavaksi Schleck. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella kollegoitamme, molempia esittelijöitä, Pietikäistä ja Bertonia oikein tasapainoisesta mietintöluonnoksesta. Ilolla huomasin, että sekä komission että mietinnön puolelta maailmanlaajuinen ilmaston lämpeneminen ja muutos otetaan vakavasti, erityisesti ottaen huomioon se seikka, että ympäristölliset muutokset, jotka tapahtuvat arktisella alueella, ovat paljon nopeampia ja etenevät paljon nopeammin kuin missään muualla koko planeetalla. Olen myös tyytyväinen siihen, että kestävällä kehityksellä annetaan keskeinen rooli tässä mietintöluonnoksessa, erityisesti sillä ajatukselle, että arktisen alueen kestävän kehityksen pitäisi eh, perustua terveelliseen, ekosyste- terveelliseen ekosysteemiin ja toimiviin paikallisiin yhteisöihin. Ja sen takia olen samaa mieltä, että yhteistyötä paikallisyhteisöiden kanssa pitäisi tehdä tehokkaammin. Meidän on kuultava heidän äänensä ja meidän on kehitettävä sellainen strategia, jotta heidät voitaisiin täysin integroida tämän strategian täytäntöönpanon arktisen alueen väistämättömän kehityksen valossa täytyy varmistaa, että eri sektoreilla saavutettava edistys perustuu kestävyyteen ja kulttuurit, kulttuurioikeudet, joita erityisesti arktisen alueen alkuperäiskansoilla on, tulevat suojatuksi. Meidän pitää estää arktisen herkän luonnon eh, edelleen tuhoutuminen. Biodiversiteetin korkea taso täytyy taata. Innovaatio ja tutkimus ovat avainasemassa arktisen alueen selvitymisen kannalta ja sen takia meidän täytyy rohkaista investointeja, jotka kohdistuvat siihen. Ja viimeisenä vaan ei vähimpänä raskas polttoöljy on, ja kaikki polttoaineet ovat keskeisen tuhoisia arktisen alueen luonnolle. Ja sen takia raskaan polttoöljyn käyttö pitäisi saada pidettyä minimissä. Hyvät kollegat, Euroopan unioni haluaa olla läsnä kaikkialla ja sillä täytyy olla tietysti, äh, sillä täytyy tietysti olla äh, tahdonvoimaa toimia äh, hyödyllisellä tavalla. Meillä on arktinen neuvosto, siellä on EU-maista jo Tanska, Suomi ja Ruotsi, mutta on myös Ranska, Italia, Alankomaat, Puola, Espanja, UK ja niin edespäin tarkkailijajäseninä. Joten kysyn nyt vain, että mitä enemmän EUta toisi, mitä lisäarvoa se toisi, kun me olemme jo näinkin vahvasti läsnä arktisessa neuvostossa – Esitän tämän kysymyksen myös siltä kannalta, että mikä on EUn strateginen intressi tässä. Kyllähän, vaikka täällä tietysti on korostettu sitä, että teksti on tasapuolinen Venäjän kannalta, Euroopan unionihan haluaa usein estää konflikteja tai ainakin lieventää niitä, mutta ei toimia välttämättä jonain rauhanmeklarina olen kyllä sitä mieltä, että tämä EUn hyödyllisyys tässä on kyseenalainen. Kiitoksia kovasti. Nyt muut. Jos muut jäsenet eivät halua käyttää puheenvuoroa, niin antaisin puheenvuoron DG Maaren Felix Lehnemanille komissiosta siis. Thank you, Chairman. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. No, mekin olemme todella tyytyväisiä tähän tämän yhteisen kokouksen järjestämiseen Aven ja Envin välillä. Arvostamme kovasti sitä, että istutte täällä yhdessä ja keskustelette aiheesta yhdessä ja arvostamme myös tätä mietintöluonnosta, jonka olemme nähneet. Kuten tiedätte, yhteinen julkilausuma korkean edustajan ja komission taholta on suurten ponnistusten tulosta, jossa yritetään vetämään yhteen Euroopan komission ja ulkoisen ulkosuudenhallinnon mm, mm, tärkeät tehtävät. Ja tässä haluaisin korostaa vuoropuhelua alkuperäiskansojen kanssa ja sitten tämän sidosryhmä foorumin, jolla on tärkeä rooli eh, yhteyspisteenä ja myöskin arktisen alueen rahoituksen ottaisin vielä esille. Tällä hetkellä olemme perustamassa tätä foorumia, edellä mainittua foorumia. Kuuleminen on käynnissä ja sen pitäisi sitten ohjata toimintaamme. Ja aiomme järjestää korkean edustajan Mogherinin kanssa ja komissaari Venan ja muutaman ulkoministerin kanssa korkean tason tapaamisen Suomen arktisen neuvoston puheenjohtajakaudella ensi keväällä. Ehkäpä kaksi kommenttia, jos sallitte muutamista ehdotuksista, jotka sisältyvät tähän mietintöluonnokseen. Yhtäältä komissio arvostaisi, jos se saisi hieman lisää tietoa tästä ehdotetusta arktisesta tietokeskuksesta, informaatiokeskuksesta meidän kannaltamme katsottuna kestävä rahoittaminen tällaisen keskuksen osalta olisi hieman haasteellista ja sen takia haluaisimme Euroopan parlamentilta hieman panostusta tähän. Ja samanaikaisesti me keräämme tietoa nimenomaan arktisen äh, sidosryhmäfoorumin perustamiseksi. Meillä on keski, keskitetty verkkosivustoja olemassa ja meillä on jo parikin aktiviteettia käynnissä arktista aluetta koskevan tiedon levittämiseksi ja käytettäväksi saattamiseksi. Tämä on yksi monista tutkimusprojekteista, joita meillä on käynnissä. Ja toisaalta sitten taas voitaisiin kysyä kohdista 6 ja 7, joka koskee tehostettua arktisen alueen vaikutusarviointia. EU, EUn ympäristöarvioinnille on aivan selkeä proseduuri olemassa. Eli kaikki tällaiset toiminnot, joilla on vaikutuksia, odotettavia vaikutuksia, täytyy viedä tämän proseduurin läpi. En, emmekä oikein tiedä, mitä tällainen tehostettu proseduuri voisi sitten tuoda lisäarvoa ja minkälaisia vaikutuksia sillä voisi olla alueiden väliseen tasa-arvoiseen kohteluun olemme ottaneet huomioon mm, mielenkiinnolla monet kommentit, jotka täällä on esitetty. En halua käyttää nyt tässä aikaanne liikaa. Annan ehkä myöskin ul- ulkosuhdehallinnolle sanoa muutaman asian tästä aiheesta. Kiitos paljon. Listen, uh... Kiitoksia kovasti. Ja nyt kuulemme tosiaankin ulkosuhdehallinnon Jakocevicia. uh... Kiitos. Haluaisin myös uh, sanoa, että pidämme hyvänä sitä, että Euroopan parlamentti tukee tätä prosessia. Me olemme tehneet paljon vuodesta 2008 lähtien ja toimielinten välinen yhteistyö on erittäin tärkeää. Yhteinen eh, tiedonanto ei ole täydellinen, se ei kata kaikkia mahdollisia asioita, jossa on arktinen eh, näkökulma mukana – esimerkiksi turvallisuusasioita ei ole tässä otettu mukaan. Mutta tämä yhteinen tiedonanto on kuitenkin kohtuullisen kattava tärkeimmillä alueilla, joita täällä tänäänkin on painotettu. Ilmastonmuutos, ympäristön suojelu, kestävä kehitys ja kansainvälinen yhteistyö. Ja olemme painottaneet tieteen, tutkimuksen ja innovaation roolia kaikilla näillä aloilla. Samoin kuin, että otetaan mukaan ne, jotka asuvat tuolla arktisella alueella, samoin kuin alkuperäiskansojen jäsenet. Ja tämä mietintö on hyvin samansuuntainen ja tukee niitä prioriteettialueita, jotka mekin olemme identifioineet. Kuten kollegani komissiossa, haluaisin esittää kysymyksen kohdista 6 ja 7. Aloite on tärkeä, mutta ulkosuhdehallintona me luonnollisesti seuraamme tarkasti teidän keskustelujanne siinä vaiheessa, kun te ryhdytte puhumaan siitä, millä tavalla tämä ehdotus vaikuttaa. Mutta teidän tekstinne ja rohkaisu yhteistyöhön ja on hyvin samankaltainen kuin meidän tiedonantomme ja pidän myös hyvänä tätä, että rohkaistaan arktista tiedettä ja tutkimusta. Ja tämä vahvistaa sitä viestiä, jota EU haluaa viedä eteenpäin yhtenä päätoimijana. Ja tällä tavalla EU esimerkiksi tuo lisäarvoa rahoittamalla ohjelmia, kuten esimerkiksi Horizon 2020 ja muita ohjelmia arktisella alueella. Lopuksi haluaisin myöllä sanoa, että, että haluaisin, että tähän tulisi viittaus pohjoiseen ulottuvuuteen, joka joku täällä otti esiin. Pohjoinen ulottuvuus on asia, jossa on Euroopan unioni, Norja, Venäjä ja Islanti mukana. Kiitos. Thank you very much. And now for closing the debate, we give another... No niin, nyt voimme antaa vielä puheenvuoron Paetille. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, dear... Paljoksia, ki- kiitoksia paljon, hyvät kollegat, kaikista kommenteista ja odotan tietysti ilolla kuulevani ne, tai odotin jo, ja sitten yhteisesittelijän Pietikäisen kanssa ja kaikkien varjoesittelyjen kanssa tulemme tekemään parhaamme, jotta lopullisessa versiossa kaikki tasapainoa tuovat lisäkohdat saataisiin otettua mukaan ja samanaikaisesti kuitenkin mietintö pysyy sellaisena kuin sen pitää olla. Kiitoksia paljon. Uh, Minäkin haluan puolestani kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka osallistuvat tähän kiintoisaan keskusteluun. Ja muistuttaisin siitä, että tarkistusten takaraja on torstaina 10.11. kello 12 ja alustava aikataulu on seuraavanlainen. Tarkistu- tarkistuksia pohdiskellaan 12. tammikuuta ja äänestys, siis yhteinen äänestys Envi- ja AFET-valiokunnissa 31. tammikuuta. Ja nyt antaisin puheenvuoron, loppupuheenvuoroa varten vielä Haborille. Kiitos hyvä kollega. Minusta meillä on tässä hyvä pohja nyt, jos oikein nyt olen tätä keskustelua seurannut, enkä usko, että tässä mitään suuria ongelmia on Eli ympäristön suojelu ja strategiset intressit ovat yhtäläiset ja niitä voidaan pitää yhdessä. Ja tämä meidän täytyy myös tehdä selväksi. Meillä on yhteiset intressit tässä ja minua ilahduttaa kovasti se, että me saamme tästä yhteisen kannan. Kiitos.